matkustajan toimien vapautuvan 25. helmikuuta 2011 lähtien. Ja sitten viimeiset tiedonannot. Tavallista lainsäätämisjärjestys noudattaa annettujen säädösten allekirjoittaminen. Allekirjoitan keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa neljä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettua säädöstä työjärjestyksen 74 artiklan mukaan. Näiden säädösten nimet julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjoissa. Siis julkaistaan pöytäkirjoissa neljä säädöstä. Niiden nimet siis julkaistaan pöytäkirjoissa. Sitten käsittelyjärjestys tämän viikon istuntojaksolle.